Colleagues, can I bring the meeting to order? No niin, aloitamme kokouksen. Ensinnäkin äh, esityslistan luonnoksen hyväksyminen, sopiko se teille kaikille? Hienoa. Ja sitten 5. syyskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Vastustaako kukaan sitä? Ennen kuin siirryn seuraavaan kohtaan, Pedegreilin henkilökunnan toivotan tervetulleeksi turismi rautateiden edustajat täällä paikalla. Olette oikein tervetulleita tänne paikan päälle. Sitten kohta kolme, esitysluonnos, jolla hylätään ehdotus komission asetukseksi, jolla muutetaan asetusta 9 65 2012, jossa lentotoimintaan liittyviä teknisiä vaatimuksia hallinnollisia menettelyitä Euroopan parlamentin neuvoston asetuksen 216-2008 mukaisesti. Muistuttaisin teitä kaikkia siitä, että me tuemme komissioehdotuksen hylkäämistä. Jos haluatte näin tehdä, niin äänestätte kyllä. Ja jos ette tue hylkäämistä, eli toisin sanoen tuette komission ehdotusta, niin äänestätte hylkäämistä vastaan. Onko kaikille tämä selvää? No, tehdäänpä sitten tämä. Hoidellaan homma loppuun ja sitten saadaan vähän lisää tilaa tänne. Äänestys on alkanut. Ai, hetkinen, hetkinen. Tarkistetaan ensin. Niin, tarkistus on nyt alkanut. Mr. Sassoli has no card. He will show his hands. We will count him then. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Eikä liikaa ihmisiäkään, joten nyt itse äänestys. Äänestys on alkanut. Has everybody voted, Mr. Sassoli? Are you for or against? Niin, oletteko puolesta vai vastaan siellä? Puolesta selvä. Äänestys on päättynyt. Ja näin se on hyväksytty. 20 ääntä puolesta 13 vastaan. Thank <laughs> you. Can I, can I, can I just remind people in the euphoria? No niin, muistutan teitä täällä euforian keskellä, että tämä äänestys nyt sitten siirtyy seuraavaksi Euroopan parlamentin täysistuntoon ja siellä se joko ratifioidaan tai sitten ei. Eli olkaapa tietoisia siitä. Meillä mitään määrää ei ole ja vielä kertauksen vuoksi, jos nyt hiljaa. Jos täysistunto tukee komission kantaa, niin tämänhetkinen tilanne jää voimaan, jotta kaikki nyt olisivat erittäin selvillä siitä, mikä tämänhetkinen tilanne on. Seuraava kohta esityslistalla on alueen laatumerkkiesitys. Rubiks, onkohan paikalla? Edustaja Rubiks, voitteko odotella hetken? Niin, että kaikki lähtevät täältä paikan päältä. Well, this brief Right. Okay, regional quality branding present. No niin, siis aluelaatumerkki kohti maaseututalouden parhaita käytänteitä. Edustaja Rubiks, olkaa hyvä. Paldies, priekšsēdētāji. Reģionālo zīmolu izstrādāšana vietējā līmenī ir atbalsta. Kiitos. Tämä alueellinen laatumerkki ja sen työstäminen ovat tärkeitä Euroopan matkailun tavoitteita. Tämä prosessi edistää kumppanuuksien solmimista kunnille ja yrityksille matkailualalla. Täytyy huomioida alueiden erityispiirteet, erityisesti matkailualalla. Täällä voidaan käyttää tästä laatumerkkistrategiaa tai kehittää uusia suuntauksia tai myös edistää paikallista teollisuutta. Tämä myös edistää alueiden houkuttelevuutta, tuo esille alueiden erityispiirteet ja tekee alueesta kiintoisampia. Tietenkin laatumerkit ovat laatua edistäviä merkkejä ja voivat omalta osaltaan edistää sitä, että tulee uusia eurooppalaisia matkailukohteita. Turismia. Eh, ja voidaan kehittää myös eh, ruokakulttuuria, pyöräilyreittejä ja niin edelleen. Mutta pitäisi huolehtia siitä, että tästä tulee eh, uusia laatumerkkejä aikaisempien ohelle. Näitä on jo olemassa ja siksi pitäisi olla erityisiä aloitteita – jossa voitaisiin huomioida myös mm, rajat ylittävät laatujärjestelmät. Ja näitä merkkejä pitäisi nimenomaan kehittää paikallisesti. Sen takia pyytäisimme jäsenvaltioita kehittämään yhteistyön muotoja niin, että alueellista matkailua voidaan kehittää ja vaihtaa kokemuksia Voitaisiin myös kehittää paitsi tietopalveluja, myös koulutusta ja käytännön projekteja, jotka voidaan kohdistaa tietyille konkreettisille kohderyhmille. Jotta laatua voidaan parantaa, meillä on jo nyt olemassa standardia Euroopassa esimerkiksi maatalousalalla, esimerkiksi alkuperämerkinnät, tai tietyt nimitykset, Ja näin voidaan parantaa laatua ja varmistaa se, että tietyt erityispiirteet ovat varattuja tietyille alueellisille tuotteille, joko luonnon tai ihmisten kautta. Ja maantieteelliset nimitykset osoittavat sen, että nämä tuotteet ovat erityisiä tuotteita ja niiden täytyy myös vastata näitä laatuvaatimuksia. Nämä ominaisuudet riittyvät nimenomaan tiettyyn alueeseen. Ne ovat alueelle tyypillisiä erityispiirteitä. Ja kyseessä voi olla, voi olla yksi piirre tai useita piirteitä, ja nämä piirteet nimenomaan erottavat niitä muista tuotteista, muista samantyyppisistä tuotteista. Ja perinteisesti tämä on tarkoittanut sitä, että tällainen tuote osoittaa jonkin tietyn käyttötarkoituksen ja siihen liittyy tietyt perinteet. Ja tässä täytyy soveltaa tällaista 25 vuoden perinneaikaa. Nyt komissio työstää tällaista matkailualan laatusertifikaattia, mutta todennäköisesti tuo ehdotus tulee vasta uuden parlamentin käsiteltäväksi. Haluaisin kuitenkin todeta, että matkailuala on erittäin tärkeää maaseudun kehittämisen kannalta ja sillä voidaan parantaa elin, elämänlaatua ja tulomahdollisuuksia maaseutualueella ja luoda työpaikkoja. Matkailu voi hyötyä paljon tällaisista aloitteista. Alueet alueella voidaan tuoda esille tiettyjä erityispiirteitä ja myös voidaan kehittää käsiteollisuutta ja palveluita. Mutta uusien laatumerkkien kehittäminen EU-tasolla ei välttämättä tarkoita mitään lisäarvoa, vaan se voi myös liitä, ri, haitata läpi, läpi, läpinäkyvyyttä. Odotan mielelläni ehdotuksianne. Kiitoksia. Thank you very much for the... E Kiitoksia. Ja sitten EPPn edustaja Dante. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegamme mietintö tälle valiokunnalle kohdistaa tämän keskustelun matkailun ja se on erittäin hyvä ja tervetullut lisä alkuperäiseen mietintöön. Minun mielestäni lisäksi tässä mietinnössä pitäisi tulla esille myös se keskustelu, joka tässä valiokunnassa on käyty matkailukysymyksistä. Kollega Sidansan organisoima kuulemistilaisuus, jossa puhuttiin siitä, että Euroopan imagoa ja Euroopan laadukkuutta tulisi mainostaa enemmän maailmassa. tällainen äh, merkintäoikeus mahdollistaisi sen, että todellakin voitaisiin saada lisättyä matkailua koht- tähän meidän kauniiseen kohteeseemme. Ja on tärkeää, että olemme varmiita, että kun me tätä, valmiita, varmoja siitä, että kun me tätä tuotetta markkinoimme, niin me todella saamme markkinoida laadukasta tuotetta. Meillä on vielä joitakin asioita, joita pitää tehdä, jotta voimme tarkentaa tätä matkailupuolta. Kiitoksia, hyvät kollegat. Thank you very much, Mrs. I- Kiitoksia, edustaja Alessandr seuraavana. Sí, gracias, presidente. Sí. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegaa hänen tekemästään työstä. Tästä hänen lausunnostaan. Hän esittää tässä nyt uutta välinettä, jolla voitaisiin edistää maaseutualueiden taloutta hyvin hankalina aikoina. Nyt uudistetaan yhteistä maatalouspolitiikkaa ja tämän työhön liitetyt viestit ehkä viestivät lähinnä epävakautta ja aiheuttavat huolta ihmisten mielissä. Nyt on siis esitetty tällaista alueellista merkintää. Voisimme ehkä katsoa alueen merkkiä ja sitä voitaisiinko sitä harmonisoida kautta linjan maaseudun kehittämisen puitteissa. Joten me kyllä puoltaisimme harmonisointia, mutta ei niin, että luodaan vain yksi yhtenäinen järjestelmä, koska monimuotoisuuskin on tärkeä. Voisimme auttaa matkailijoita vertailemaan esimerkiksi laadun osalta. Ja tämä auttaisi kuluttajia tekemään oikean päätöksen. Mitä liikenteeseen tulee, niin meidän ei pitäisi katsoa ainoastaan vaikutusta matkailuun, vaan myös vaikutusta, joka voi olla julkisiin palveluihin. Me emme halua menettää näitä tärkeitä palveluita maaseutualueelta, vaan pitää niistä todella kiinni. Ja alueen laatumerkki voi meitä tässä työssä auttaa. Ihan varoituksen niin olisi kuitenkin mielestäni paikallaan. Jotkut pelkäävät nyt, että alueen laatumerkki voisi jotenkin haitata tai uhata muiden maataloustuotteiden merkintöjä, kuten laatumerkintä, alkuperän merkin, järjestelmää. Ehkä tarkistusten kautta voidaan katsoa tätä. Meillä on nyt järjestelmä, joka liittyy alkuperämerkintään maataloustuotteiden osalta, joka toimii ihan hyvin. Yksi järjestelmä meillä siis jo on, ja nyt sitten tämä uusi alueen laatumerkki, eurooppalainen laatumerkki, joka mielestäni olisi vähän eri roolissa. Näitä kahta ei pitäisi sekoittaa – näin voitaisiin parantaa varmasti työllisyystilannetta ja maaseutujen tilannetta kaiken kaikkiaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Maisna. Kiitokset ja kiitokset esittelee tästä ehdotuksesta. Tämä on aihe, joka on hyvin hankala tällä parlamentissa, samoin kuin jäsenvaltioissa. Matkailualallahan on toimivaltaa EU-alalla ja siitä juuri kyse on, miten tätä voitaisiin kehittää edelleen. Jäsenvaltiot suhtautuvat asiaan hyvin varauksellisesti, koska ne eivät halua liikaa lähteä vaihtamaan näitä asioita muutamissa asioissa. Mutta kyllä voitaisiin miettiä, miten tällainen yhteistyö, alueellinen laatumerkki esimerkiksi voisi olla mahdollinen. Ja mielestäni hyvä, että esittelijä on lähestynyt tätä juuri näin, että olisi yhteistyöfoorumeita, kokemuksen vaihtoa. Minun mielestäni ongelmana tässä on se, kun komissio ehdottaa että tulisi tällainen laatu mat, Euroopan matkalla varten. Tästä on keskusteltu pitkään ja totta kai on järkevää, että Eurooppa mm, äh, jotenkin harmonisoidusti ähm, edistettäisiin matkailualueena, mutta kyllä meillä on paljon erojakin. Ja kaiken kaikkiaan juuri Euroopan maaseutualueella on hyviä kokemuksia mm, matkailualasta ja sen osalta voidaan vaihtaa kokemuksia. On olemassa jo erilaisia intressiryhmiä, jotka tekevät tätä, esimerkiksi maaseudun naiset minä esimerkiksi pitkään olen toiminut näissä ympyröissä ja tiedän, että ei pelkästään Saksassa, vaan muuallakin, niin maaseudun naiset kyllä ovat yhteyksissä keskenään ja vaihtavat kokemuksia siitä, miten kulttuuriperintöä voidaan edistää, miten voidaan järjestää kursseja ja alueellisesti edistää tuotteita. Ja tällainen näkökohta tässä mm, mietinnössä on kyllä todellakin ihan asianmukainen, mutta epäilen suhtaudun siihen, että yleisesti lähdettäisiin harmonisoimaan jotain. Se voi vaikeuttaa asioita, mutta kokemusten vaihto joka tapauksessa on hyvää. Ja sitten tosiaan tällainen ekoturismi ja pyöräilyreitit ja sitten tosiaan tällaiset kulttuuri ja muut perintökysymykset. Eli on hyvä, että voidaan tällaisia vanhoja vanhoja taitoja edistää, joita ei kunnolla vielä tunneta. Eli varmasti yhteistyön mahdollisuuksia olisi. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Onko vihreä edustaja paikalla? No, then it's Mr. Benyon. Ja seuraava puhuja. Yes, I've actually only just... Uh... Niin. Itse asiassa vasta huomasin tämän asian, mutta koska minulla on aika paljon kokemusta alalta, niin saattaa olla, että katson tätä tarkemminkin ja esitän tarkistusehdotuksia vielä. Viimeisen viiden vuoden ajan, ennen kuin tulin tänne, olin Staffordshiren maaseutukeskuksen johtaja. Siinä oli kyse sekä kuin kumppanuus ravintoloiden, viljelijöiden ja sitten matkakohteen hoitajien yhdistys. Pyrimme luomaan sellaista brändiä sinne, joka perustui noille alueellisille paikoille, ravintoloille, bed and breakfast paikoille ja viljelmille jotta voitaisiin lyhentää tarjontaketjuja ja varmistaa se, että paikalliset tuotteet tulisivat myyntiin kaikissa eri paikoissa, ravintoloissa ja muualla. Ja että ne olivat osa siis matkailua. Siihen hurahti viisi vuotta, mutta viime vuonna enää ei saatu rahoitusta sitten, kun nämä alueelliset kehitysvirastot poistettiin. Tätä, tästä kuitenkin vois, tätä voisin ehkä hyödyntää tätä kokemusta ja esittää jotain tarkistuksia. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos. Grazie, presidente. Io esprimo un pare... Kiitos, puheenjohtaja. Minä puollan tätä lausuntoluonnosta, jonka kollegamme juuri esitteli. Meidän tulisikin ajatella matkailua niin, että nähdään se jotenkin linkitettynä tuotantoon. Tämä lausunto ei ole asia, josta keskustellaan ainoastaan maatalousvaliokunnasta, eli se, miten matkailun ja maatalouden yhteys nähdään, on varmasti myönteinen tapa nyt tukea Euroopan taloutta ja auttaa Eurooppaa ulos kriisistä, koska kehittelemme perinteistä toimintaamme, toimintaa, joka muuten siirtyisi toisaalle. Mielestäni tässä puhutaan nyt ihan tulevan Euroopan kasvun pilareista. Totta kai jotain pieniä tarkistuksia voitaisiin tähän lausuntoon tehdä, jotta kiinnitettäisiin huomiota joihinkin erityisseikkoihin, mutta Hyvä kuitenkin, että on tällainen verkosto, jonka kautta maataloustuotanto ja matkailu yhdistetään toisiinsa. Sillä voi olla vain myönteinen vaikutus matkailuun. Kiitos. For the commission, Kiitoksia. Moreno komissiosta. Oui, merci beaucoup. Kiitoksia. Niin, Komissio voi vain tukea sellaisia toimenpiteitä, joilla edistetään maaseutualueita, matkailua ja taloutta Euroopassa, mutta haluaisimme kuitenkin korostaa sitä, että ei voi rakentaa jotain sellaista, mitä on olemassa ja tuhamalla sen, mikä toimii jo hyvin. Eli haluaisin muistuttaa siitä, että mitä muutamatkin ovat täällä valiokunnassa sanoneet, että pitää edistää yhteistyötä ja parhaiden käytäntöiden vaihtoa ja kulttuuriperintöä. Mutta ei saa unohtaa sitä, että meillä on jo esimerkiksi alkuperämerkinnät ja maantieteelliset nimitykset ainakin maataloustuotteille, viineille ja alkoholituotteille. Eli on jo olemassa sellaisia tuotteita, joiden osalta tällaiset merkit toimivat hyvin. Ja jos kehitään uusia laatumerkkejä, niin se saattaa vain hämmentää kuluttajaa ja haitata olemassa olevia järjestelmiä ja vesittää kaikkia niitä ponnistuksia, joita on ollut olemassa jo vuosien avan näiden laatutuotteiden edistämiseksi. Ja yhteistyön edistäminen ja myynnin edistäminen on tietenkin ihan tervetullutta, mutta se, että luotaisiin uusia laatumerkkejä aluetuotteille saattaa todellakin ennen kaikkea alkuperämerkintöjä ja maantieteellisiä nimityksiä haitata. Nämä ovat sellaisia järjestelmiä, joiden tarkoitus on jo edistää tällaisia tiettyjä erityistuotteita, joita on eri alueilta. Ja niitä on jo siis todellakin paljon, eli haluaisin vain tästä muistuttaa. Tietenkin pitää kehittää maaseututaloutta ja on olemassa tämän kehittämistä varten jo toimenpiteitä ja niitä pitää vahvistaa, mutta jos tarkoitus olisi luoda jotain muuta, niin se saattaa todellakin näitä olemassa olevia laatujärjestelmiä haitata. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Edustaja Rubiks, haluatteko lisätä jotain? Niin, kiitos. Haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Toivon, että saan hyviä ehdotuksia kollegoilta ja toivon, että yhteistyö sujuu mallikkaasti. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Can I just... Kiitoksia. Haluan muistuttaa jäseniä siitä, että 80. on tarkistus, että se määräaika ja 5.11. äänestys valiokunnassa. Liikennevaliokunnan sisäänestys 5.11. Seuraava kohta esityslistalla on Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito. Edustaja Maisnaa. Ähm, Kiitoksia. Tähän on tullut eri ryhmiltä paljon tarkistuksia EPPltä sosiaalisteilta, ECRltä ja vihreiltä. Ja olen iloinen siitä, koska tosiaan on, tämä on ihan hyvä ja tällainen yhdennetty meripolitiikka on ihan paikallaan ja hyvät nyt tulee myös rannikkoalueet mukaan ja on paljon, että on hyvä, että monet nyt haluavat tosiaan olla tässä työssä mukana. Se on hyvä merkki. Monet tarkistuksista sellaista on ihan rakentavia ja ihan samansuuntaisia kuin minun mietintönikin, niin että monet niistä varmasti voin hyväksyä. Sitten on paljon sellaisiakin tarkistuksia, jotka pyrkivät siihen, että saataisiin tasapainotettua Euroopan unionin puitteita ja sitten sitä, mikä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja pitäisi jatkossakin kuulua jäsenvaltioille. Ja se on ollut minunkin tarkoitukseni, että olen yrittänyt tehdä selväksi sen, että tämä on tällainen puitteisto, mutta tämä ei ole mitään eurooppalaista lainsäädäntöä, vaan jäsenvaltiot tarvitsevat tässä edelleenkin toimivaltuuksia ja joustoa. Eli tästä varmasti ollaan yhtä mieltä. Ja sitten on paljon sellaisia tarkistuksia myöskin, jotka koskevat sitä, miten voidaan huomioida sininen kasvu ja kestävä kehitys. Ja Tämä oli tietysti alusta lähtien yhdennetyn meripolitiikan tavoite, että haluamme, että tätä kehitetään edelleen ja voidaan hyödyntää kaikkea sitä potentiaalia, mitä on myös talouskasvua varten, mutta samalla halutaan myöskin sitten pitää ekosysteemi kunnossa tulevaisuutta varten. Eli tämä tietysti työssä meripolitiikassa on mukana ja täysin ymmärrän sikäli sen, että tätä halutaan korostaa. Ja sitten tosiaan muutamat ö, tarkistukset korostavat sitä, että tarvitaan kaikkia kolmea komponenttia, eli e, kestävyyttä, sitten sosiaalista ja sitten tietysti myös ekosysteemiä. Eli nämä ovat ne kolme pilaria, jotka ovat ihan yhtä tärkeitä, ei voi yhtään niistä korostaa muiden kustannuksella, siitäkin olen ihan samaa mieltä. Sitten tärkeää tosiaan se, että meillä on erilaiset rakenteet jäsenvaltioissa, kansalliset alueet, joskus kunnalliset rakenteet, ne pitää säilyttää, olla ihan samaa mieltä asiasta, ja välimeri sitten on sellainen alue, jota ei ihan täysin ole toimivaltuuksien osalta kaikilta merialueilta mm, säädelty. Tästä on UNCLOS-merisopimus olemassa ja tietenkin aluesuunnittelun täytyy tässä yhteydessä olla nimenomaan merien suunnittelua, eikä voi käydä niin, että EU-tasolla ryhdytään sitten suunnittelemaan merialueita niin, että se koskee myöskin ähm, maa-alueita. Ja tätä tosiaankaan tuskin on tarkoitus, tämä pitää vielä varmistaa. Ja sitten 5, 7, 8 artiklossa on tietyt luettelot, ja minäkin halusin varmistaa sen, että nämä luettelot ovat mitenkään kattavia, vaan että jäsenvaltiot voivat niitä sitten joustavasti vielä pidentää, tai että kaikkea ei tätä ei tarvitse toteuttaa. Ja raaka-aineiden hankinta, matkailu, kulttuuriperintö, näitä lisäyksiä minullakin oli vähän samansuuntaisia jo omassa mietinnössäni. Sitten on tullut tarkistuksia myöskin artiklasta 16, jossa on kyse näistä täytäntöpanossäännöksistä. No tämähän oli sellainen juttu, jota piti tosiaan vielä tarkistaa, tarkentaa. Eli että mikä tässä nyt sitten on meidän ja jäsenvaltioiden kantamme sen suhteen, miten suhtaudumme tällaisiin komission ehdotuksiin. Sitten Minulla nyt oli sellainen menettely mielessä, että tulen työstämään kompromissia vielä tällä viikolla ja varjoesittelyiden kanssa sitten kokoustamme. Mikäs, onko se sitten varjokokous vai mikä se on? Shadow meeting. No niin, joskus ei edes onnistu tämän sanominen saksaksi. Niin, että järjestetään tällainen varjokokous varjoesittelijöiden kanssa ja sitten kummallakin Strasbourgin viikolla varmasti pystytään työstämään jo hyviä kompromisseja. Ja äänestys oli sitten 50. tässä valiokunnassa ja sitten tarkoitus olisi suht nopeasti työstä asiaa muiden poliittisten ryhmien kanssa, koska mielestäni olisi hyvä, että tämä asia saataisiin purkkiin vielä tällä toimikaudella ainakin minä tulen tekemään kaikkeni sen eteen, koska kokemukseni on sellainen, että kun sitten uusi toimikausi alkaa, niin asia unohtukin jonnekin pöytälaatikkoon. Eli olisi kiva, jos saisimme aikaiseksi eurooppalaiset puitteet. Kiitokset kaikille ja odotan jännityksellä nyt sitten muiden kommentteja. Thank you, Mr. Kuhn. Ja danke, Kiitoksia, seuraava puheenjohtaja. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos Kisini Meissnerille esittelijälle. Hän on tehnyt loistavaa työtä ja esittänyt hyvän luonnoksen. Lähes 90 prosenttisesti voimme olla samoilla linjalla EPPn puolelta. Muutama varaama. Ihan nyt, jotta keskityttäisiin keskeisimpiin kysymyksiin, liikennepolitiikka on meille tärkein meriliikenne, matkailu ja satamapalvelut. Nämä kuuluvat meille on ajateltava, miten nähdään nyt merenkurun linjat esimerkiksi, ettei käännä jotenkin päälailleen tätä uudenlaisen aluesuunnittelun kautta. Tämä on hyvin tärkeä tavoite, että saadaan selvyyttä, että tämä yhdennetty rannikkoalueiden käyttö ja hoito, totta kai ei voida ajatella, että koordinointi johonkin merimailiin asti, vaan tämä on otettava totta kai huomioon maat, joilla ei vielä tällaista yhdennettyä järjestelmää vielä ole, Ottako sellaisen käyttöön. Näin on selkeästi sanottu. Lisäksi juuri tuo sininen kasvu, ajatellen rannikkoalueitamme ja meriämme, on nähtävän myönteisenä asiana, ajatellen esimerkiksi offshore-tuulivoimaa – on hyvin tärkeää myöskin, että keskustellaan siitä, mitkä ovat käytävät ja minne vedetään esimerkiksi merten alle kaasuputket ja niin edelleen. Ette aina suunnitella uudestaan. Kyllä kai pitäisi jotain lisäarvoa saada eurooppalaisesti siitä, että suunnitellaan näitä asioita yhdessä. Alueet on merkittävä tarkkaan, mistä voidaan jotain raaka-aineita – löytää, eli mistä löysyy kaasua, mistä löytyy öljyä. Kaikki maat, jotka ovat tässä mukana, ovat jonkinlaisessa kuulemisprosessissa mukana. Meillä on ollut nyt jo niin paljon ongelmia tuon flight time-kysymyksen kanssa, että nyt tai tähän tökkiä Saksan puhuminen, mutta kuitenkin turvallisuudesta on kyse myös merialueillamme. Laivojen turvallisuus, Galileo ja muut. Nämä asiat pitäisi sinne työstää mukaan välttämättä, mutta Kesine Meissner on tehnyt jo paljon. Tämä on jo ihan järkevä merten aluesuunnittelupaketti. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Mr. Kuhn. Mr. Al-Kadrawi. Kiitoksia edustaja Kuhn. al seuraavaksi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja Spiros Danelisin nimissä. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää erinomaista työstä ja hienosta yhteistyöstä. Yleisesti ottaen nämä esitetyt tarkistukset osoittavat, että valiokunnassa on ymmärretty, että tämä aloite voi olla hyvä motivaattori niille, jotka vielä eivät näitä sanoksia sovella, ja rohkaisu niille, jotka näin jo tekevät. Ensinnäkin tämä direktiivi pitäisi yhdistää EUn tavoitteisiin sinisestä kasvusta. Toiseksi sen pitäisi viitata suoraan rannikkomatkailuun ja merimatkailuun, mikä on tärkeässä asemassa. Ja kolmanneksi tulisi selventää suhteita kansainväliseen merilainsäädäntöön ja yleissopimukseen. Muita ehdotuksia täytyy katsoa lähemmin, jotta nähdään mikä vaikutus niillä on ja parantavatko ne tätä tekstiä. Nämä sisältävät muun muassa ehdotukset pidentää tätä minimitarkistusaikaa merialueiden suunnittelussa ja näin katsotaan myöskin, mikä on tämä ekojärjestelmä pohjainen lähestymistapa määritellen ei-ympäristöpohjaisia kriteereitä. Tämä on meidän lähtökohtamme ja jäämme odottelemaan innolla kompromissiehdotuksia. Edustaja Van Dalen. Voorzitter, dank aan de rapporteur. Puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. Todellakin olemme tehneet joitain tarkistuksia jotta ehdotus, joka meillä on nyt käsillä, menee mielestämme vähän liian pitkälle. Jäsenvaltioilla on tässä oltava edelleen tärkeä roolinsa. Se on ajatus meidän tarkistustemme takana. Yhden kysymyksen haluaisin esittää, kun olemme esittäneet tarkistuksen oikeusperustan muuttamiseksi. 192.2 kohtaan, jossa puhutaan aluesuunnittelussa EUn roolista. Ehkä esittelijä voisi antaa reaktionsa vielä tähän kohdin. Miten se suhtautuu meidän ehdotuksemme, että liitettäisiin oikeusperusta siihen sopimuksen kohtaan, joka liittyy aluesuunnitteluun. Kiitos. Do any other members want to speak? Onko muilla puheenvuoropyyntöjä? Jollei. Niin sitten komissiosta mun teesi. Thanks. Thanks to the rapporteur and the... Kiitoksia esittelijälle. Kiitoksia näistä tarkistusehdotuksista. Haluaisin sanoa, että tämä mietintö ja useimmat tarkistukset tukevat komission lähestymistapaa. Ja useatkaan asiat eivät ole suinkaan ristiriitaisia. Komissio voi niitä helposti tukea. Tietysti on joitakin tarkistuksia, joita komissio ei hyväksy. Ja yksi näistä on juuri mainittu avainkysymys oikeusperustasta. Haluaisin siis hyödyntää tilaisuutta toistaakseni uudelleen komission ehdotuksen sisältö ei vaikuta kaupunkisuunnitteluun tai maankäytön suunnitteluun se asettaa vain velvoitteita, jotka puhtaasti ovat proseduaalisia luonteeltaan. Rannikkoalueiden hallinnoinnissa nämä ovat pelkästään proseduaalisia ja liittyvät politiikkaan, jotka suoraan vaikuttavat rannikkoalueisiin. Eli Tässä ei ole kysymys 122 artiklasta. Tässä ei mainita kaupunkialueiden ja tai maalueiden suunnittelua. Eli oikeusperustan täytyy olla moniosainen, joka liittyy tähän päätavoitteeseen, jonka haluamme saavuttaa. Ja se liittyy myös tähän sisä, sinisen kasvun politiikkaan. There are some comments about the link ja lisäksi yhteys rannikkoalueiden hallinnon ja merialueiden erityissuunnittelun välillä on olemassa, aivan kuten esittelijä hyvin mainitsi tässä mietinnössä, on tärkeää, että otamme huomioon sen ja varmistamme maan ja meren välisen yhteyden merialueella on paljon erilaisia käyttömuotoja, jotka vaikuttavat rannikkoalueisiin. Eli siitä syystä on oleellista eh, on varmistaa se, että ehdotuksessa on tällainen yhteys, joka ottaa huomioon tämän maan ja meren välisen yhteyden ja vuorovaikutuksen. Koska sininen kasvu mainittiin eri tavalla – ja koska tämä direktiivi on todella tärkeä väline, jonka avulla voidaan viedä eteenpäin tätä sinisen kasvun potentiaalia, niin siitä huolimatta täytyy olla selvillä siitä, että tavoitteenamme on se, että jäsenvaltiot ovat vastuussa strategiasta ja sen sisällöstä. Eli ovat vastuussa siitä, mitä aikovat tehdä ja millä tasolla. Meidän mielestämme siitä syystä näitä prioriteettialueita ei tule mainita. Koska prioriteetti vastuu on selkeästi jäsenvaltioilla. Niistä voidaan päättää kansallisesti, alueellisesti, ihan mitä vain. Mutta prioriteetit tässä tavoitteesta ovat selkeästi kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Nämä siis nämä Nämä ovat ne pääasiat kommentit, jotka halusimme mainita. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Maisnaa seuraavana. Kiitos siihen reagoisin siihen, mitä Peter van Dalen sanoi, kun hän sanoi minulle tästä, että katson tämän asian vielä. Ö, olen samaa mieltä kyllä komission kanssa siitä, että tarvitaan kyllä jotkut ö, puit, puitteet tälle merten suunnittelulle. Siinä pitää huomioida myös rannikkoalueiden hallinnointi ja tietysti muutamilla jäsenvaltioilla on jo toimivat systeemit ja sitä ei tarvitse lähteä muuttamaan. Ja sitten on sellaisia jäsenvaltioita, joilla ei ole mitään, joten ne tarvitsevat tietysti jotain välineitä EU-tasolla, joita ne voivat sitten käyttää hyväksi, mutta tosiaan tiedän, että jäsenvaltiota huolettaa se, mutta minun mielestäni ei kyse nimenomaan ole juuri siitä, että tästä tulisi jotenkin EU-toimivaltaan kuuluva asia. Kyllä aluesuunnittelu kuuluu jäsenvaltioille ja myös merten suunnittelu tässä voidaan tietysti asettaa tällaiset puitteet ja sitten voidaan tehdä yhtä sun toista. Mutta juuri niin mä tämän asian näen. Ja sitten pitääkin katsoa juuri vielä kollega Fleckensteinin kanssa hän, tähän tämä asia tietenkin koskettaa, kun Hampurissa esimerkiksi sataman keskellä kaupunkia, että miten sitten pitkälle tästä tässä astutaan tuolle maaperälle. Eli täytyy katsoa, mihin tämä raja vedetään. Mutta sitten pitää katsoa, että missä pitää toisaalta suojella, missä pitää sitten taas kehittää edelleen ja missä mitäkin toimia voidaan harjoittaa, mutta emme voi jäsenvaltioita tietenkään tässä nyt vastustavan jäsenvaltiot siellä saada tähän mukaan niin, että voidaan paremmin ja kestävämmin käyttää tätä aluesuunnittelua hyväksi. Ja kompromissiehdotuksista sitten keskustellaan vielä. Thank you. The vote in the... Kiitoksia. Äänestys liikennevaliokunnassa asiasta on 5.11. ja täysistunnossa joulukuussa. 5.11. valiokunnassa äänestys täysistunnossa joulukuussa. Tässä on nyt menossa vauhdikkaasti eteenpäin. En tiedä, onko Dybacker paikalla. Ehdotan, että pidetään tauko. Kymmentä oli neljä, koska ei täällä ole varjoesittelijöitäkään. Filippe ei taida olla paikalla.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

Okay, colleagues. Next item on the agenda is the port services. Seuraava esityslistan kohta. Satamapalveluiden ensimmäinen käsittely. Frekestanin jälkeen Kosimi alueiden komiteasta saa puheenvuoron, koska tiedän, että hän joutuu lähtemään. Eli jos teille sopii. No alennetaanpa kestä sitten Frankenstein ja sitten kasimi toivon mukaan. Toivottavasti tämä onnistuu ennen kuin kello on vartija vailla viisi. Kyllä pakei, olkaa hyvä. you 10 minutes. Tässä sanotaan, että teillä on puheaikaa 10 minuuttia. Uh, shorter, Mr. Chairman. Yritän puhua nopeammin. Hyvä puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikille. Kiitoksia. Yritetään saada tämä ohjelma tässä toimimaan. Haluaisin näin alkuun sanoa, että komission ehdotus ei ole satamapaketti numero kolme. Tiedän, että parlamentissa satamapaketti ykkönen ja kakkonen ovat jättäneet tänne paljon muistoja monille jäsenille, mutta tämä ei ole nyt sitten paketti kolmonen. Ai niin, sitten tuota kyynäkaasuakin sanoo puheenjohtaja. Niin, puheenjohtaja. Ja toisin kun aiemmin tämä komission ehdotus on paljon keskittyneempi ja on ottanut huomioon nämä kaksi ensimmäistä yritystä tarjota yhteinen puitteisto satamille, jossa, jotka ovat hyvin toisestaan poikkevia, jotkut ovat erittäin tehokkaita, jotkut vähemmän tehokkaita. Ja niissä on kovin erilainen tapa hoitaa toimintansa tehokkuuden tai avoimuuden kannalta. Komission ehdotus pyrkii ottamaan huomioon tämän monimuotoisuuden ja samalla tarjoamaan eurooppalaisesta näkökulmasta lisäarvoa satamatoiminnalle. Hyvin lyhyesti tämä asiayhteys. Muistan, että nämä verkoston väylät, me katsommekin tätä nyt sen näkökulmasta – ja neuvosto, joka äänestää tästä pian, on kyennyt vähentämään 1200 satamien määrää järjestelmällisempään noin 300 lukumäärään, josta noin 100 kun ovat näitä ydinverkoston satamia. Meillä on merisatamat ja tietysti myöskin sisävesisatamat, mutta ne eivät tämän piirin ja osa näistä kuuluu suoraan sen T-järjestelmään. Ja komission ehdotuksen tavoitteena on varmistaa se, että nämä sisäkulkuväylät ten järjestelmään ovat tehokkaita koko merenkulkualueella Euroopassa. Se on myös yhtenäismarkkina- ja kasvustrategiamme tavoite. Sen varmaan tiedättekin. Meillä on erilaisia lainsäädännöllisiä muita toimia näissä ehdotuksissa. Palaan lainsäädäntöehdotuksiin pian. Mutta haluan huomauttaa, että meillä on myös strategiapaperi, joka tulee tämän mukana, jossa erityisesti määrittelemme sen, mitä toimielinten prosessin ulkopuolella tapahtuu sosiaalisessa vuoropuhelussa satamien, työntekijäjärjestöjen ja ahtaajien välillä. Ja tällä on tietysti hyvin myönteinen vaikutus siihen, että mahdollistaa se, että eurooppalainen sosiaalinen vuoropuhelu voidaan sitten loppujen lopuksi aloittaa. Ja ammattiyhdistysliikkeet Espo tapasivat aiemmin. Ja talousosakomitea tapasivat aiemmin, jotta nähtäisiin millä tavalla tilanta voitaisiin parantaa. Se merkitsee sitä, että työsuhteisiin liittyvät kysymykset eivät kuulu komission ehdotuksen piiriin. Ehdotuksessa olemme keskittyneet kahteen näkökohtaan avoimuuteen ja satamatoimintojen tehokkuuteen, mikä johtaa taas siihen, mitä alussa sanoin näistä pääasiallisista muutoksista vuoden 2001-2004 mm, mm, ehdotuksiin, näihin kahteen satamapakettiin. Ennen kaikkea, ja tämä ei ole vielä mennyt läpi sidosryhmä yhteisössä, niin meidän täytyy edelleenkin jatkaa yhteydenpitoa siihen, jotta voisimme selventää tätä mallia. Meillä ei ole yhtä yhtenäistä markkinoille mallia. Kysymys ei ole markkinoiden avaamisesta tässä ehdotuksessa, eikä kysymys satamapalveluiden vapauttamista. vaan ehdotus on ikään kuin työkalupakki, jossa sen valtiot ja satamat voivat valita varmistaakseen sen, että satamapalvelut järjestää mahdollisimman tehokkaalla tavalla sisäisen toimijan mm, toiminnasta lähtien aivan markkinoiden avaamiseen asti, jossa päätetään sitten siitä, millä tavalla tiettyä palvelua kaikkein tehokkaimmin tarjotaan. Sitten rahtikäsittely ja matka- matkustajat eivät kuulu tämän piiriin, syynä siihen on se, että ensinnäkin rahdinkäsittely on pitkälti vapautettua ja silloin kun se sitä ei ole, niin on huomioitu, että komission ehdotus, joka hyväksytään parlamentissa hyväksynnällä, kattaa miltei kaiken. Eli siitä syystä tämä rahdinkäsittely tarve ei ollut niin tärkeä. Ja kuten totesin, niin öö, se kuuluu sosiaalisen vuoropuhelun piiriin. Jos katsotaan sitten asetusta, siinä kysymys on avoimesta markkinoille pääsystä ja julkisista palveluista, rahoituspuolen avoimuudesta ja yleistä säännöksistä. Kysymys on satamapalveluiden nykyaikaistamisesta ja varmistamisesta niin, että jätteiden huolto ja kaikki muut palvelut hoidetaan tehokkaammin Ja jos kysytte sitä, miksi meillä on näin paljon harkintavaltaa ja samalla kuitenkin lainsäädetään, se on juuri siitä syystä, että satamapalveluiden tarjoamisessa asiat tehdään ilman, että on sovittu mistään perusperiaatteista. Ja yhä vähemmän on sitä, mille pohjata erilaiset hinnat. Ehdotus siis tarjoaa puitteiston, jonka avulla – sitten kun palvelua tarjotaan, meillä on selkeä periaate, joka soveltuu tähän mukaan lukien yleishyödyllispalvelut ja tiettyjen kriteerien avulla sitten myöskin asetetaan tariffit. Rahoituksen avoimuus ja autonomia. Kysymys on siitä, että mahdollistetaan pääsy satamiin helpommin. Ja viime aikoina, kun liikennevirrat ovat vähentyneet tai pysähtyneet, niin vaikutusanalyysi osoittaa sen, että valtava investointi satamiin ja niiden yhdistäminen maailman kuljetuksiin on oleellista. Tämä mahdollistaa sen myös, että julkisia investointeja helpotetaan, kuten myöskin sen, että yksityisillä sijoittajilla on parempi oikeusturva ja oikeusvarmuus tulevaisuudesta. Ja näin voidaan saada riittävästi rahoitusta Euroopan satamien kehittämiseen. Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä tämä tasaveroinen toimintamahdollisuus, säännellyt markkinoille pääsyt, oikeusvarmuus. Kaikki tämä tulisi mahdollistaa se, että Euroopan satamien välillä tilanne on tasa-arvoinen. Enemmän oikeusvarmuutta, enemmän investointeja mahdollistaa sen, että julkiset varat voidaan paremmin jakaa, saada aikaiseksi myöskin suuria säästöjä pidemmällä aikavälillä, noin 10 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Ei mitään siis aivan järisyttävää, mutta kuitenkin aivan riittävät säästöt, jotka liittyvät myös parempiin liikennemahdollisuuksiin ja liikennepalveluihin. Ja näin lopuksi voin todeta vielä hyvä puheenjohtaja, että puitteistossa on kysymys siitä, että ei näinkään tarjota lainsäädäntö lainsäädännön vuoksi tai että meillä olisi sisämarkkinat kaikissa liikennepolitiikan näkökulmassa, vaikka se onkin sinänsä tarpeellista, vaan ehdotus on olemassa, että voitaisiin varmistaa se, että kaikki eurooppalaiset satamat muodostuvat tehokkaiksi porteiksi EU-järjestelmään ja koko TNT-verkostoa voidaan hyödyntää tällä tavalla paljon paremmin. Kiitoksia. Hei, Ra. Kiitos oikein paljon, Rapakei. Esittelijä Fleckenstein, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Saa paketti ykkösen ja kakkosen jälkeen. Nyt on tämä satama paketti, pieni versio kolme Voidaan sanoa, että nyt ensimmäistä kertaa on kyse ehdotuksesta, jossa on parannusmahdollisuuksia ja jolla on myös mahdollisuus tulla täällä hyväksyttyä. En halua nyt selittää, miksi tämä on parempi. Osittainhan olemme kuulleetkin jo tämän, mitä tulee raadin käsittelyyn ja niin edelleen, mutta pari seikkaa mainitsisin, josta olen nyt varma, että – keskustelemme hyvin tarkkaan, jotka on vielä määriteltäväkin hyvin tarkkaan, ja luultavasti emme niitä voi ehkä osittain hyväksyäkään, mutta nämä tällaisia yksityiskohtia, joista voidaan menetelyn aikana keskustella. Pari ennalta ehtoa kuitenkin, jotta voidaan saada tämä työ täällä järkevään päätöksen. Nämä eivät nyt ihan suoranaisesti liity tähän esitykseen, mutta olettaisin, että direktiivi, joka liittyy käyttöoikeussopimuksiin, tässä muodossaan tulee äänestetyksi parlamentissa ennen kuin etenemme tässä kysymyksessä. Toiseksi mm, oletan tai pelkään, että tukidirektiivi kilpailupääosastolta ensi vuoden alkupuolella. Sehän on asia, jota myös katsomme hyvin tarkkaan. Ja vaikuttaakohan se tähän tänään keskustelun kohteena olevaan asiaan. Toivon, että voimme päästä sopuun, mutta suhtaudun melko varovaisesti, koska tulee satama kaupungista ja satamapaketti ykkösen ja kakkosen jälkeen. Vähän pelkään näitä uusia ehdotuksia nyt. Muutama kysymys. Ensinnäkin se, jota meille aina esitetään, direktiivi vaiko asetus. Sanoisin hyvin selkeästi oman kantani. Jos saadaan hyö, hyvä työn tulos, niin asetus on paljon parempi kuin direktiivi. jota voidaan ainoastaan käyttää sellaisen, ettei toteuteta kaikkea sellaisena kuin olimme ajatelleet. Toiseksi sitten satama maksut pitää määritellä hyvin tarkkaan, mikä on julkisesti ja siksi avoimesti hoidettavaa, ja missä on sitten se osuus, joka liittyy jotenkin kilpailuun ja joka, jota ei voida näin automaattisesti vaatia julkaistavaksi. Kolmas seikka. Valvontaviranomaiset ja käyttäjien edustajat. Ei minua haittaa, jos käyttäjät voivat järjestäytää jotenkin yhdessä jotain esittää, kunhan siihen ei liity turhaa byrokratiaa, se voidaan varmasti hoitaa. Mutta mitä sitten valvontaan ja valvoviin tahoihin tulee? Kyllä varmasti käyttäjillä pitää olla mahdollisuus myös esittää valitus jostain satamasta, mutta on katsottava, käykö tässä tosiaan niin kuin mitä komissio on meille esittänyt. Kun on esitetty ettei noudateta tätä yksi malli sopii kaikille järjestelmää, vaan katsottaisiin mitä järkeviä valvontamahdollisuuksia malleja on jo tänä päivänä. Mitkä ovat ne kriteerit, joita on noudatettava, jotta ei nyt keksittäisi pörää kaikkialla uudestaan jatkuvasti. Ainakin osoitettaisiin, miten monella eri tapaa tällainen valvontaviranomainen voisi toimia. Ja neljänneksi, pohtisin sitä, mitkä toimet kuuluvat sinne satama palveluista huolehtiville ja mitkä kysymykset jätetään markkinoiden käsiin. Tämä on varmasti yksi vaikeimmista kysymyksistä. Eli koska on kyse turvallisuudesta, ja siksi minun mielestäni ei ole kyse siitä, miten markkinoille päästään. Ja missä on kyse ihan normaalista kilpailusta, jonka on oltava – välttämättä mahdollista. Tähän kysymykseen pitää nyt porautua todella perinpohjaisesti. Ja sitten viimeisenä ja viimeisenä kohtana en oikein kuvitella, että olisi järkevää, kun ajatellaan tuota kohtaa 12, pitäisikö siihen määritellä jotenkin infrastruktuurirakenteet ja miten se ymmärretään. Ehkä tämä auttaa myöskin muiden ongelmien ratkomisessa, muiden ongelmien, joista keskustellaan lähivuosina. Ainakin teen itse oman ehdotukseni tässä yhteydessä ja varjoesittelijöiden kanssa. Voimme varmasti tässä keskustella ja katsoa, mitä mieltä muut ovat. Ja sitten viimeinen seikka. Miten pitkälti yksityiset satamat otetaan tässä mukaan? Ymmärrän kyllä ensi katsomalta kannat joiden mukaan sanotaan, että kun tässä ei ole mitään julkisia varoja, tämä on meidän yksityinen tavallaan bisnesriskimme. Eli miksi haluatte tässä nyt puuttua siihen, mutta kun on kyse siitä, että monopoliasemaa ei voida käyttää väärin, niin onko melko yhdentekevää kuluttajille, onko kyse julkisesta vai yksityisestä monopolista. Eli katsotaan nyt sitten tarkemmin, mikä tässä ja mikä ei. Muita pikkuseikkojakin on, mutta en taida niitä kaikkia tänään lähteä luettelemaan. Aikataulu on hyvin kunnianhimoinen nyt. Neljäs marraskuuta voin antaa käännettäväksi tekstini. Viides päivän minikuuleminen olin hyvin, olen hyvin kiitollinen siitä, että tämä kuulemistilaisuus voidaan järjestää, koska mielestäni meidän tulisi nyt hyvin tarkkaan tutkia sitä, miten tällainen asetus nyt vaikuttaa satamiin, jotka on järjestetty hyvin eri tavoin. En haluaisi sanoa, että kaikki pitää saada ammattiliitot ja niin edelleen, kaikki eri ryhmät, luotsit ja niin edelleen minä olin eilen käyttöoikeussopimus kokouksessa kuulemassa, miten asiat hoidetaan muualla ihan eri tavoin kuin omassa kaupungissani Hampurissa. Meidän pitää siis keskustella kaikkien sidosryhmien kanssa, se on varmasti sanomattakin selvää. Määräaikatarkistusten jättämiselle kolmas päivä joulukuuta. Tammikuussa meillä on vielä keskustelumahdollisuus. Helmikuussa valiokunnassa äänestetään ja maaliskuussa mennään täysistuntokäsittelyyn. Ikävää, että mini-kuulemistilaisuus järjestetään vasta mietinnön jättämisen, käännettäväksi jättämisen jälkeen, mutta tämä ehkä sitten johtaa siihen, että esittelijä tekee paljon omia tarkistuksia tekstiinsä. Ehkä tämä onnistuu näinkin. Uskoisin, että meillä on nyt mahdollisuus kunnolla keskustella näistä säännöistä ja joidenkin parannusehdotusten kautta jopa päästä myönteiseen lopputulokseen. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia. Kasimi alueiden komiteasta. Kolme minuuttia. Annan teille puheenvuoron nyt, kun teidän on lähdettävä ja sitten varjoesittelijät ja talous- ja sosiaalikomitean edustaja vielä. Edustaja Kosimi, kolme minuuttia pyydän. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset myös edustaja Fleckensteinille. Me olemmekin puhuneet jo eri aiheista 26. päivää syyskuuta pidimme meillä KTR-valiokunnan kokouksen, jossa äänestettiin siitä, että voitaisiin selkeästi edistää tätä juridista välinettä, josta direktiivillä säädetään. Ja keskustelut olivat vilkkaita. Ja tämän kotervaliokunnan päätös meillä menee alueen niin komitean täysistuntoon ja meillä sanottiin, että tässä on kiistanalaista äänestää tällaisesta sitovasta lainsäädännöstä, kun kuitenkin tiedetään, että jäsenvaltioilla on toimivalta ja paikallisia valtuuksia ja alueyhteisöt ja paikallistaso ovat mukana tässä hallinnoinnissa ja pitäisimme direktiiviä parempana välineenä, kun otetaan varsinkin huomioon satamien monimuotoisuus Euroopan unionissa. Mutta haluaisin ottaa esille vielä myöskin turvallisuuskysymykset ja toisaalta yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet tieteen ja palvelujen järjestämisessä, jotka ovat mielestämme tärkeitä ja jotka jäävät nyt ulkopuolelle. Tässä ajattelen esimerkiksi ruoppausta, luotsauspalveluja. Nämä kysymykset pitäisi myös käsitellä, jotta saataisiin aikaiseksi tasapainoinen lähestymistapa yksityisen ja julkisen sektorin välille. Ja sitten valvontavälineistä on jo sanottukin, että pitäisi olla sellainen valvontajärjestelmä, jolla, jo, joka, joka taataan kansallisella tasolla, eikä tarvittaisi mitään ylimääräistä tasoa, joka lisää vain byrokratiaa näihin menettelyihin. Tässä meidän kannaltamme tärkeimmät asiat. Me on tietyt periaatteet hyväksytty tässä kotervaliokunnan lausunnossa. läpinäkyvyys ja niin edelleen, mutta toisaalta sitten haluamme säilyttää tämän tasapainoisen lähestymistavan yksityisen julkisen sektorin välillä. No, uh... Kiitos, edustaja Grosch. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Komitsakos on vielä Kreikassa, joten hän on pyytänyt lyhyesti minua puhumaan nimissään. Me pidämme komission ehdotusta kaiken kaikkiaan tervetulleena. Ja myös se, minkä kuulin nyt esittelijältä, eli tämä lähestymistapa, jonka mukaan on keskusteltava tietyistä kohdista. Luettelen lyhyesti, mikä meille olisi erityisen tärkeää. Eli johdonmukaisuus muiden komission aloitteiden kanssa ajatellaan tässä käyttöoikeussopimuksia ja tukia. Hänen pitäisi olla tärkeitä aiheita, koska muuten valitettavasti ei ole enää oikein sitä tilannetta, että liikennevaliokunta vielä pääsee kunnolla suoraan puhumaan näistä tukiauskysymyksistä. Direktiivi tai asetus, me aina tukisimme asetuksia, koska näin ainakin voidaan huolehtia siitä, että jos 27 tehdään yksi, niin ei synny sitten 27 järjestelmää uudestaan mutta ja tämä mutta on tärkeä. Tilanne vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, joten varmasti myös tietty joustavuus on tässä tarpeen. Jos teksti sen mahdollistaa, olkoon asetus edelleen meidän vaihtoehtomme. Sitten mitä voidaan jättää homme markkinoiden käsiin? Turvallisuuskysymykset. Olemme nähneet hyvin viime päivinä nämä turvallisuuskysymykset ja voidaan vain toivoa, että tätä keskustelua käydään nyt reilun kunnollisen tiedon pohjalta. Käydään objektiivista keskustelua, koska uskoakseni kaikki ryhmät ovat sitä mieltä, että turvallisuutta ei voi jättää yksin markkinoiden käsiin, vaan turvallisuuskysymykset vaativat erityishuomiota. Avoimuus taas on aihe, joka monissa maissa, monissa satamissa tulee varmasti kivan keskustelun kohteeksi. Avoimuusvaatimus erityisesti, kun tarjotaan tiettyjä palveluita tai on monopoliasema on tärkeä ja varmasti voidaan vahvistaa myös valvontaviranomaisten asemaa. Hyvä kollega Fleckenstein Pohjois. Saksasta edellinen esittelijä tuli samoilta alueilta. Me toivomme nyt, että tämän asiakokonaisuuden käsittelyssä saadaan hyvä lopputulos. Kiitos paljon ja onnea menestystä. Paljon kiitoksia. Edustaja Gross, Debakker seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vakuuttaa Matilda, että kyllä täällä jotain Belgiankin satamia on. Kiitoksia komissiolle tästä alustuksesta, kiitoksia esittelijälle. Olemme aina sanoneet, että meidän mielestämme tämä komission ehdotus on hyvä, koska ihan siitä yksinkertaisesta syystä mehän kaikki tunnemme aiempien satamapakettien taustat täällä parlamentissa, mutta nyt mielestäni on oikea aika saada aikaiseksi yhteiset säännöt Euroopan unionin, vaikka tietysti samalla ymmärrämme, että eri satamien välillä on valtavia eroja EU-ssa. Ymmärrämme kuitenkin, että tarvitaan toimintaa. Olemassa oleva lainsäädäntö ei ollut riittävää, sen takia komission ehdotus on oikea-aikainen. Tämä tapauskohtainen lähestymistapa ei, siinä on riittävästi avoimuutta eikä selvyyttä ja siinä oli paljon epäjohdonmukaisuuksia. Tämä uusi ehdotus mahdollistaa sen, että näin enää ei ole ja että meidän ei tarvitse aina kääntyä tuomioistuimen puoleen <clears throat> tietääksemme, voidaanko jotain tehdä vai ei, vaan tämän esityksen pohjalta voidaan päästä eteenpäin. Pääasialliset kysymykset koskevat palvelutarjoamisen vapautta satamille. Se on hyvä, että se löytyy nyt Euroopasta lainsäädännöstä ja uskomme myös, että markkinoiden avaaminen on tärkeässä roolissa, ei pelkästään kilpailun lisäämiseksi ja parempien palveluiden tarjoamiseksi, vaan näin voidaan varmistaa myös se, että tämä on selkeästi yhdistetty muihin strategioihin, kuten sen tehen ja näin ollen tuemme tätä ajatusta. Komission ehdotus sinänsä jo on hyvin rajoittava. Hyvin monet asiat on jätetty sen ulkopuolelle. Ja olen käynyt myös keskustelua muiden varjoesittelijöiden kanssa esimerkiksi matkustajapalveluista ja rahtikuljetuksista. Nämä ovat hankalia kysymyksiä, mutta haluan suhtautua avoimesti siihen, miksi ne on jätetty tämä ulkopuolelle ja ehkäpä voitaisiin katsoa, löydäänkö löytää joku toisenlainen ratkaisu, joka mahdollisesti sisältäisi nämä palvelut. Sitten on tarvetta sille, että jotkut sataman viranomaiset ähm, tekevät erilaisia ratkaisuja tilanpuutteen vuoksi sitten tietysti tulee huomioon että valtion tuki suuntaviivat ovat tärkeässä asemassa, jota sanoo hyvä valvontamekanismi aikaiseksi. Rahoituksen avoimuus on myöskin tärkeää. Se, että avoimuutta ei ole ollut riittävästi ja se, että jotkut asiat tehdään aika hämärästi suljettuin ovin, tietysti on erittäin haitaksi sille tasaveroiselle toimintaympäristölle, jota me tässä pyrimme luomaan satamakustannukset, maksut, niiden ei pitäisi olla diskriminoivia, mutta samalla täytyy ottaa huomioon myös kaupalliset realiteetit ja varmistautua siitä, että sitä on mahdollisuus soveltaa äh, tässä puitteistossa. Satama viranomaisten merkitys on tärkeää. Heidän täytyy kyetä työskentelemään omista kaupallisista lähtökohdistaan lähtien. Avoimuus on myös tärkeää, mutta tietysti kaupallisissa neuvottelussa se täytyy ottaa huomioon. Mitähän ei ole vielä sanottu tästä työpuolesta satamissa. Ne on tärkeässä asemassa ensimmäisessä kahdessa paketissa. Jäämme odottelemaan tätä sosiaalista vuoropuhelua, joka on käynnistetty. Se on mielestämme tärkeä. Sen tulisi olla myös avoin. Ja meidän tulisi nähdä edistystä sosiaalisessa vuoropuhelussa. Pitäisi palata siihen ja katsoa, mitä voimme itse tehdä, jotta voimme varmistautua siitä, että meillä todella on avoimet markkinat, jossa jokaisella työntekijällä on reilut mahdollisuudet. Lopun yhteenveton totesin, että satamilla on valtavia eroja. Meidän täytyisi ottaa huomioon, uskon kuitenkin, että vahva eurooppalainen puiteisto on tarpeen satamille, jotta voidaan rinnastaa tämä myös muihin eurooppalaisiin strategioihin, jotta voidaan lisätä tehokkuutta, lisätä kilpailukykyä ja näin ollen voin vain todeta, että jään odottelemaan avointa laajapohjaista keskustelua tästä aiheesta, joka on näin tärkeä. Voimme hoitaa sen avoimin mielin ja saada vahvan lopputuloksen aikaiseksi niin, että satamat saavat sen tulevaisuuden, jonka ne ansaitsevat. Zaribi. Tässä edustaja Zaribi. Kiitoksia. Olen yllättynyt nähdessäni, että miten komission ehdotukset joskus ovat niin kaukana todellisuudesta kentällä. Meillä on 328 satamaa, joita tämä asetusehdotus koskee. Ja pitäisi ottaa huomioon useitakin näkökohtia. Ensinnäkin koko ja sataman toimeliaisuus, koska ne saattavat olla hyvinkin erilaisia riippuen alueiden haasteista. Joissakin satamissa käy kolme laivaa viikossa. Jos ajatellaan vaikka jotain suomalaisia satamia tai sitten sellaisia satamia, jossa käy vaikka 600 laivaa, niin kuin Amsterdamissa viikossa. Ja sitten tällainen yhtenäistetty lähestymistapa ei sovi, kun on niin erilaisia satamia. Sitten on sellaisia satamia, joita hoitavat julkiset viranomaiset, sitten toiset taas yksityiset, ja sitten tällaisia satamia, jotka ovat mukana kaavoituksessa, toisaalta sitten sitten tällaisia, jotka toimivat vain taloudellisen satamia, sitten joissakin on paljon kulttuuria, ja vaikutusarviointi osoittaa, että 70, 60-70 prosenttia käyttäjistä on ihan tyytyväisiä tällä hetkellä satama palveluihin. Ja mietin tässä, onko todellakin nyt tarpeen lähteä kehittelemään tällaista järjestelmää, joka vaikuttaisi toimivan ja tyydyttävän hyvin pitkälti käyttäjää. No, voin ymmärtää komissiota siinä mielessä, että mitä tulee läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen ja miten järjestetään esimerkiksi nämä tariffit. Mutta pitää ottaa huomioon sen jäsenvaltiossa, on olemassa, on esimerkiksi tällaisia kamareita, joissa on jo mukana kaikki sataman käyttäjät ja toimijat ja meriliikenteen harjoittajat ja varustajat ja mm, kapteenit ja hinnat hyvin avoimesti asetetaan, eli se sitten, että niistä esimerkiksi ilmoitetaan lainsäätäjälle tai julkistetaan ne, niin mikä siinä? Ja sitten tosiaan se, että puhutaan tällaiseen toimivaan järjestelmään, niin se mielestäni on nyt ikävä, koska tässä pitäisi paremminkin pyrkiä tällaisen yhtenäistämiseen kuin harmonisointiin. Ja uskon, että nyt kun katsotaan näitä luotsauspalveluita, hinauspalveluita ja niin edelleen, niin täytyy myöskin ottaa huomioon se, että näillä ammatinharjoittajilla on kaksi prioriteettia. Ensinnäkin turvallisuus satamissa. Emme voi jättää huomiota niitä vaatimuksia, joita on olemassa meriliikenteen turvallisuuden suhteen. Ja miten esimerkiksi voidaan varautua terrorismi-iskuihin se on vielä toinen kysymys, edellyttää turvatoimia. Ja sitten toiseksi tämänpäiväinen valmius esimerkiksi ö, ammattijärjestöissä, se edellyttää myöskin tällaista ö, osallistumista. Se on koski luotsauspalveluja hinausta. Jos näiden kahden osalta nämä asetankin hyvin kilpailuksi, niin se, se varantaa nämä palvelut ja investoinnit myöskin niihin. Ja pitää ottaa huomioon myöskin nämä erityispiirteet näiden ammattien osalta. Tietysti toisaalta tarvitaan läpinäkyvyyttä, mutta toisaalta eh, ei saa tätä liikaa asettaa kilpailualttiiksi, koska se sitten saattaa varata sen, mikä toimii tällä hetkellä hienosti ja mihin myöskin käyttäjät ovat tyytyväisiä. Komission vaikutusarvioinnissakin se on todettu. Sitä paitsi vaikutusarvioinnissa sanotaan, että saataisiin 10 miljardia säästöjä. Mistä ihmeen satamista tässä oikein puhutaan? Mistä tämä numero on peräisin? Haluaisin vähän tarkennusta näihin arvioihin, koska muutenhan sitä voidaan heitä vetää hatusta minkälaisia lukuja hyvänsä. Se uskon, että se mitä tässä nyt tarvittaisiin ja mitä, mistä meidän pitää parlamentissa ja komission kanssa puhua on se, että meidän pitää puhua investoinneista, joita tarvitsisimme infrastruktuureihin. Miten voimme vahvistaa esimerkiksi TNT-verkkoja, näitä liikenneväiliä, tulevaisuuden liikennettä ja niin edelleen. Tätä me tarvitsemme. Pitäisi optimoida rahtiliikennettä ja sitä, miten tästä toiminnasta on houkuttelevampaa. Ja ihan niin kuin rautatiealalla, niin tämä aihe on nyt tapetilla ja pit- tässä nyt puhutaan vain markkinoiden avaamisesta, mutta ei puhuta siitä, miten paljon pitäisi investoida näihin infrastruktuureihin mitä se edellyttää investointien ja tämän elinkeinon kannalta. Eli olisi hyvä, jos komissio voisi tarkistaa vähän tätä ehdotusta, niin saisimme vähän lisää läpinäkyvyyttä ja vahvistaa lainsäädäntövaltaa ilman, että kyseenalaistetaan sitä, mikä toimii tällä hetkellä. Ja myös ottaen huomioon satamien monimuotoisuus Euroopassa. Ja sitten todellakin pitää saada nämä ammatinharjoittajat mukaan tähän veneeseen, vakuuttaa heidät tästä ja minä ihan niin kuin esittelijäkin niin pitäisin paremmalla kuin asetusta, niin direktiivin muotoa. Eli tästä nyt ei saisi tulla sellaista lainsäädäntöpakettia, joka vain tippuu sataman toiminnanharjoittajien niskaan. Kiitos edustaja Van Dalen. muistuttaa jäseniä siitä, että meillä on noin parikymmentä minuuttia vielä aikaa tähän aiheeseen. Van Dalen. Puheenjohtaja, yhdistäisin puheaikana niin, että sanon pari sanaa Badburnin varjoesittelijän nimissä ja toisaalta esittäisin muutaman huomion omissa nimissäni. Badburnin nimissä hän on pyytänyt minua esittämään muutaman kannan. Parlamenttihan on kaksi kertaa hylännyt paketin, joten hän pohtii sitä, tarvitaanko nyt jälleen pakettia tai tällaista pikkupakettia edes. Hän vain toivoisi, että uusia ehdotuksia tehtäisiin ja hänellä on tässä muutama argumentti tämän kannan taustalle. Nyt komissio hänen mukaansa esittää tällaista yksi koko sopii kaikille, yksi ratkaisu kaikille. Hän vastustaa tätä, tämä on liian byrokraattinen lähestymistapa. Varjoesittelijä ei myöskään halua rakentaa tällaista valvontamekanismia. Tähän pitää liian monimutkaisena ja sanoo lopulta komission suuntaan, että tätä paketti voidaan laittaa takaisin komission niin kuin kaksi edeltävääkin. Tässä puheenjohtaja, oma ryhmäni varjoesittelijä Badburn. Minä itse arvioisin tätä hiukan toisin ja haluaisin kiittää komissiota komission ehdotuksesta – Mielestäni tässä on hyvä lähestymistapa hoitaa jotain asioita paremmin satamien osalta. Jäin kaipaamaan vähän tätä koko paketin valtion tukiosuutta. Koko avoimuuskysymys on hoidettava satamissa hyvin ja tästä ehdotuksesta jäin vähän nyt kaipaamaan yksityiskohtaisempia kantoja tähän avoimuus on tärkeää juuri koko taloudellisten maksujen osalta. Mielestäni tässä on kuitenkin tärkeä artikla, jota en halua nyt heikentää. Tämä on siis vähimmäisvaatimus tässä yhteydessä. Ja luot sen tilanteesta sitten. Tässä minulla on vähän ongelmia. Luotsit otetaan nyt tähän ehdotukseen TEN-T-satamien osalta, Luotsien osalta siis sitten monet muut satamat jäävät siis ulkopuolelle. Tästä asiasta en ole tyytyväinen. Toinen asia Luotsien osalta on se, että luotsien lisäarvo on aina se, että he tarkkaan tietävät, mitä siellä paikan päällä tapahtuu, mitä reittejä siellä kuljetaan, miten siellä hiekkapenkereet siirtyvät paikasta toiseen. Eli ennen kaikkea luotsikysymyksessä on kyse luotseista. Ja sitten 13 ja 14 artiklat saavat täysin tukeni tässä muistuu mieleen aikaisempi paketti, joka oli esillä. Hyvä, että komissio on ottanut tämän kokonaisuudessaan nyt mukaan omalta osaltani. Siis näen tässä ihan hyviä seikkoja, kritiikkiä myös, mutta tarkistuksia on siis luvassa. Kiitos paljon. Kiitos Van Dalen. Edustaja Vils. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich komme auch aus einer... Kiitoksia. Minäkin tulen satamakaupungista. Ja tässä komission ehdotuksessa leimamaan se, että nämä 100, yli 100 000 100 työntekijää eivät saa minkäänlaista huomiota. Tässä sanotaan, että työntekijöiden oikeudet pitää säilyttää ja jäsenvaltioiden pitäisi voida sitten turvata nämä työntekijöiden oikeudet, jos tämä toiminnan harjoittaja vaihtuu. No tämä on sen verran epäsitovaa, että jos ajatellaan tätä aikaisempakin direktiiviä, niin työpaikat ovat entisestään e, yhä enemmän uhattuina. Meidän ryhmämme myös tarkastelee tämä kymmenen artiklaa täysin riittämättömänä työntekijöiden oikeuksien kannalta. Ja ylipäätään tämän asetuksen tarpeellisuus on epäselvää. Jos ajatellaan Hampurin ja Antwerpenin välistä väylää, niin sen osalta. Komissio on katsonut, että on riittävää kilpailu olemassa, eikä tämä asetus siis ole tarpeen. Ja sitä paitsi suurin osa käyttäjistä on ilmoittanut olevansa täysin tyytyväisiä satamien palveluihin. Mielestäni yksittäisiä ö, satamapalveluja pitäisi tästä kokonaan poistaa tästä ehdotuksesta. Olen täysin samaa mieltä Saksan mm, liittoneuvoston kannasta, joka on tässä syyskuun loppupuolella todennut, että Litanoista huomattaa siitä, että yksittäiset äh, satamapalvelut äh, on täysin äh, laittomasti otettu mukaan tähän ehdotukseen luotsauspalvelut, ruoppaus ja sitten tällaiset kontipalvelut. Ja tällaiset satamapalvelut niiden erityispiirteiden takia pitäisi jättää pois tästä soveltamisen alasta ja yhdyn siihen ajatukseen, mutta ylipäätään suhtaudun, suhtaudun hyvin kielteisesti koko ehdotukseen. Wills. Kiitos, edustaja Vils. Huomaan, että täällä on vähän yllättävä liittoma nyt luotsien osalta. Mielenkiintoista huomata. Ihmeitäkin tapahtuu. Edustaja Simons, talous- ja sosiaalikomiteasta kolme minuuttia. Eh, dank, dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Talousasiakomitea aloittaa lausuntonsa äh, sanoin, että kolmas kerta toden sanoo. Ja näin ollen, ja näin ollen komissiokin on tämän asian ottanut esille. Mm, kysymys ei ole siitä, että hallinnoitaisiin satamia keskitetysti. Ne voivat jäädä sellaiseksi niin kuin jokainen haluaa, mutta se mikä on tärkeää on, että saamme tasaveroisen toimintaympäristön. Ja olemme sitä mieltä, että hyvin useissa tapauksissa komissio onkin saavuttanut tämän tavoitteen. Ja siitä syystä tämä soft law lähestymistapa yhdessä lainsäädännöllisen lähestymistavan kanssa on hyvä. Olemme siihen tyytyväisiä. Meillä on muutama kommentti, jotka liittyvät näihin kuuteen kohtaan, jotka Fleckenstein on maininnut aluksi. Ymmärrämme, että rahti- ja matkustajaliikenne jätetään asian ulkopuolelle – ja katsotaan myöhemmin sitä, että otetaanko se mukaan kolmen vuoden sijaan. Kuitenkin vasta kuuden vuoden kuluttua tehdään lopullinen arviointi ja mm, tehdään johtopäätöksiä. Olisimme pikemminkin kolmen vuoden kannalla, mutta kaikki riippuu siitä, miten tämä asetus sitten toimii. sosiaalikomitea on sitä mieltä, että juuri nimenomaan nämä satamapalvelut pitäisi ottaa mukaan asetukseen, mutta että asetuksen täytäntöönpanossa ennen kaikkea kun puhutaan luotsipalveluista ja kiinnitän huomioon siihen, että luotsin ensimmäinen tehtävä on merikapteenin neuvonantajana toimiminen – se on kaikkein tärkeä, tärkeintä. Mutta tietysti meillä on sitten nämä turvallisuusnäkökulmat, jotka liittyvät myös Luotsiin. Ne on kaikki otettu mukaan tähän lausuntoomme ja haluamme todeta, että näitä tulisi vielä tarkastella. Yhä vähemmän nämä hinauspalvelut tulee ottaa mua mukaan myös. Olemme ehdottomasti hyvä puheenjohtaja vastaan sitä, mikä artiklassa 17 mainittua riippumatonta valvontaa elintä. On komission tehtävä valvoa sitä, ovatko jäsenvaltiot täyttäneet valvontatehtävänsä ja onko tätä asetusta täytäntöönpantu oikein. Hyvin monissa jäsenvaltioissa ollaan jo täydessä vauhdissa tässä suhteessa. Joissakin toisissa jäsenvaltioissa näin ei ole, tai sitten valvonta tehdään vähemmän, tai satamat kuuluvat ulkopuolelle. Tässä pitäisi ottaa käyttöön erityisiä komission toimenpiteitä. Haluan myös kiinnittää huomioon... Ja. Close, Pyytäisi lopettamaan puheenvuoronne. Er Lopuksi puheenjohtaja, haluan vielä viitata siihen, että artikla, joka koskee näitä satamamaksuja, komissio artiklasta 14 kohta 1, 2 ja 3 antaa erilaisia vapauksia ja siinä on erilaisia vaatimuksia. Meillä on tähän erilainen, erittäin helppo ratkaisu, joka löytyy tästä meidän lausunnostanne. Kiitos. Kolme puheenvuoroa vielä sitten komission edustaja esittelijä Frekestain. Pyytäisin puhumaan ainoastaan kaksi minuuttia. Mistä tussas? Το σχέδιο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την αγορά λιμενικών υπηρεσιών. Niin, komission ehdotus näiden palvelun tarjoamisesta ja ostamisesta ja myös rahoittamisesta suoraan liittyy kahteen aikaisempaan ehdotukseen ja komissio tekee tässä nyt strategisen valinnan päästäkseen tarkempaan tavoitteeseensa niin, että sitten voitaisiin siirtyä seuraavaan vaiheeseen komission ehdotuksella. Eli tässä pyritään täysin vapauttamaan ja liberalisoimaan infrastruktuurit ja palvelut satamissa. Eli tässä päätoimijoista oli siis sitten nämä isot monikansalliset yritykset, jotka jo toimivat sekä lentoliikenteessä että maantieliikenteessä. Ja sitten seuraavassa vaiheessa sitten tässä jätetään huomiota työmarkkinasapolten suhteet Nämä ovat sellaisia elementtejä, jotka ovat kirvoittaneet kymmenien tuhansien työntekijöiden kannanottoja ja myös meidän, jotka asuvat satamakaupungeissa. Minkä takia kukaan ei ota huomioon näitä kannanottoja, hyvin laajia kannanottoja, joissa on esimerkiksi parlamentin Italian, Espanjan, Ruotsin, Maltan kansainvälisten laitosten lausumat ja sanotaan, että tämä koko hanke ei vastaa toissijaisuusperiaatteen noudattamista. Lainsäädäntöä on olemassa ja sillä on katettu tietyt tärkeät seikat, jotka koskevat infrastruktuuria ja satamapalveluja. Ja haluaisin vielä sanoa yhden asian lopuksi. Uskon, että tässä nyt havaitaan jonkinlaista poliittista dogmatiikkaa vastuuden suhteen. Komissio yh, nyt tällä pikku toimenpiteellä ei kyllä tule pääsemään palkasta, eli tässä työntekijät kyllä ottavat aika vakavasti sen, että puututaan tässä näihin kilpailunäkökohtiin. Ja meillä on esimerkiksi Pireuksen satama, jossa työntekijän olosuhteet ovat ihan keskiaikaisia ja sitten minkä takia ranskalaisten, englantilaisten ja muiden sitten pitäisi maksaa miljardeja siitä, että rakennettaisiin näitä infrastruktuureja Ranskassa, Saksassa ja muualla, jotta tietyt yritykset sitten pystyisivät toimimaan. Minkä takia tässä pitää puuttua? Nämä no, ovat sellaisia satamainfrastruktuureita, jotka suoraan liittyvät kasvuun ja maan talouteen ja siltä kannalta meidän tulee tätä asiaa tarkastella. Maila Sender, kaksi minuuttia, jos vain mahdollista. Gracias, presidente, comentar Eh, Kiitoksia hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Minusta meidän täytyy ymmärtää selkeästi, mitä komissio tässä nyt tulevaisuuden varalle ehdottaa. Alun me halusimme puuttua monopoleihin satamissa, joko julkisin tai yksityisin sellaisin. säännöllinen ehdotusten taustalla – ja halusimme saada satamapalveluihin yhdenmukaisuutta. Kun puhutaan työllisyysmahdollisuuksista, työehdoista, satamien hallinnoinnista. Ja tämä otettiin huomioon. Mutta se, mikä meillä nyt on esillä, on erilainen ehdotussarja, jotka, joka ei mitenkään puutu väärin myönnettyihin valtion tukiin tai ei pyri purkamaan monopoleja. Tässä pyritään tarjoamaan lisää avoimuutta, mutta minun mielestäni tämä ei ole tyydyttävä ehdotus. Ja haluaisin komission kertovan meille, mitä sen ehdotukset muuttavat, mitä ne tuovat lisää, mitä ne tekevät. Koska minä en näe paljonkaan muutosta, joka syntyy näiden komission seurauksena, vaan Sama asetukselta pyritään soveltamaan, mutta muutoksia ei juurikaan synny. Haluaisin komissiolta kuulla lisää siitä, miksi meidän tulisi tätä asetusta soveltaa. kun järjestelmä kuitenkin jatkaa toimintaansa satamissa. Aika raui. Kiitos. Haluaisin sanoa, että varhaisessa vaiheessa ollaan. Saamme vielä kuulemistilaisuuden ja esittelijän tekstin, mutta omalta osaltani pidän hyvänä asiana sitä, että komissio omassa ehdotuksessaan painottaa avoimuusvaatimuksia, eikä kuten aikaisemmassa paketissa halua vapauttaa kaikkia palveluita satama työläisten osalta. Muistamme varmasti nämä keskustelut, toivon ettei niihin lähdetä uudestaan, koska kuten aikaisemmat puhujat ovat sanoneet, Tämä on hyvin monimutkainen asia, joka voidaan jättää ehkä hoidettavaksi työntekijöiden ja työnantajien välisissä neuvotteluissa. Tämän haluamme antaa sille täyden tukemme. Itse ehdotuksesta haluaisin sanoa vain pari sanaa. Joskus on vähän sellainen tunne, että vähän turhan pitkälti katsotaan puhtaan taloudellisesti näitä kysymyksiä ajatellaan kansallisia, paikallisia viranomaisia satamia. Ehkä voidaan ajatella sitä, mikä nyt tässä on viranomaisten tehtävä. Jos ajatellaan esimerkiksi maksujen vaatimista, ehkä tässä pitää jättää vähän toimintatilaa myös erilaisille bisnesajatuksille asetus vai direktiivi. Tämä varmasti jää vähän keskusteluiden tuloksenkin varaan. Jos saadaan hyvät lopputulokset, niin hyvä niin. Jos niin taas ei käy, niin ehkä on parempi antaa jäsenvaltioille vähän enemmän pelivaraa, jotta voidaan sopeuttaa oman jäsenvaltion tilanteeseen tätä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Herra Pake, minulla on nyt vähän sellainen tunne, että vähän huoltaan teidän Ne Teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Well, I, I also noted, uh, constructive... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tässä oli paljon myöskin rakentavia ehdotuksia, mielestäni varsinkin tuon avoimuuden suhteen. Hyvä puheenjohtaja, tämä on juuri se asia, jonka halusin mainita ja ehkäpä näin kuvata sitä, millä tavalla ehdotus liittyy luotsipalveluihin. Me tarkastelemme avoimuutta, avoimuutta kuljetuksissa, kuljetuspalveluissa ja satamapalveluissa. Se on tämä logistinen ehdotus. Eli kysymys ei ole mitenkään markkinoiden vapauttamisesta ja edustaja Aila Sender mietti sitä, mikä tämä vaikutus on. No vaikutus on nimenomaan palveluihin tämän lisäavoimuuden kautta. Sen tulisi soveltua myös luotseihin komission mielestä. Jos katsotaan tätä valmisteluvaihetta ja mm, vaikutusarviointia, niin huomataan, että se palvelu, jota käyttäjät kaikkein ö, kielteisimmin arvioivat, on luotsipalvelu. Ei turvallisuusnäkökulmasta katsottuna. Useinhan luotsin suhtautuu myös myönteisesti, mutta se, milloin käyttäjät ovat kielteisiä, koskee tilanteita, millä tavalla palveluita tarjotaan ja mikä on jonotusjärjestys ja miten hinta muodostuu. Useissa satamissa tuota palvelua ei tarjota sidosryhmien mielestä oikealla tavalla. Ehdotuksessa ei myöskään sanota, että tarvitaan kaksi luotsifirmaa, koska täytyy olla investointeja, on turvallisuusvaatimukset. Satamilla on mahdollisuus siis, jos ne haluavat jatkaa sisäisen luotsipalvelutarjoajan kanssa työskentelyä. Se on ihan mahdollista, ei sitä tässä mitenkään estetä. Jos he haluavat ottaa huomioon tämän julkisten palveluiden tarjoamisen velvoitteen, niin se on mahdollista. Eli luotsipalveluiden tarjoamisen järjestämistä ei kyseenalaisteta, mutta se tapa, jolla nämä hinnat muodostuvat, tulee selkeästi esille tässä ehdotuksessa. Ja tämä on tämä meidän työkalupakki lähestymistapamme sen sijaan, että se olisi mikään tämmöinen yhden korratkaisu. Mutta kuulemistilaisuus järjestetään ja luotsit ovat paikalla keskustelemassa, aivan kuten kaikki muutkin sidosryhmät olivat läheisessä yhteistyössä kanssamme, kun tätä ehdotusta valmisteltiin. Jatkamme keskustelua tämän asian puitteissa ja sitten muidenkin ehdotuksen näkökohtien parissa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Nyt kun yhdenlaiset pilotit ovat lobanneet meidät lähet kuoliaaksi, niin olisi kiva, jos luotsit eivät tee samaa. Edustaja Fleckenstein. No puheenjohtaja, tässä nähdä, miten eri tavoin tämä voi hoitua. Lufthansa ja muut ovat lobbanneet minua kuoleaksi päin viime aikoina. No emme tiedä, mikä lopputulos on, mutta keskustelusta nyt on selkeästi käynyt ilmi se, että on tärkeää ottaa huomioon erilaiset satamat. Minikuulemistilaisuus on varmasti hyvä järjestää sen lisäksi keskusteluita, jotka mahdollistavat järkevän lopputuloksen. Ja mielestäni tuo on erityisen tärkeää, kuten edustaja Kroskin vahvisti, että tukiaisiin liittyvä kysymys ja käyttöoikeussopimuksiin liittyvä direktiivi on saatava järkevästi kulkemaan nyt rinnakkain tämän asian kanssa – ollaan nyt tarkkana, ettei ikään kuin takaomen kautta saada muuta tähän mukaan. Mitä kilpailun ja markkinoille pääsyyn tulee, voidaan nopeasti sopia asioista varmasti, kun puhutaan avoimuudesta, kun puhutaan markkinoista ja kilpailuista, niin joiltain osin tämä keskustelu tulee varmasti olemaan hankalampaa. Ja pidän t- tässä järkevän lopputuloksen aikaansaamista edes mahdottomana, mutta tämä käy konkreettisemmaksi varmasti. Edeltäjäni osalta muistaisin ja järjestämme päivälliset pian. Meillä on toinen kollegassa Sana, jonka tunnen myöskin yhteistyöstä. Herra Gross, varmasti tiedätte, että hänelläkin on hyviä ajatuksia. Kiitos oikein paljon. Very, very good. Thank you. Oikein hyvä. Kiitos edustaja Fleckenstein. Haluaisin sanoa, että tässä on hyvinkin ottama linja siinä, että ollaanko rohkeita vai hölmöjä. Eli, eli siellä päivällisillä kannattaa nyt muistaa tämä ero. Sen vaan sanoisin. Toistaisin Fekensteinin tiedät minikuulemistilaisuus 5. marraskuuta Mietintön luonnos esitellään 26. marraskuuta määräaikatarkistusten jättämiselle 3. päivä joulukuuta äänestysran valiokunnassa helmikuussa ilmeisesti. Ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että maaliskuussa päästään täysistuntoon. Kiitos, kiitos oikein paljon. Seuraava esityslistan kohta, IK-järjestelmä. Edustaja Bakker. Backer. Dank u wel, voorzitter. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös komissiolle ehdotuksesta. Tässä parlamentissa olemme jo usean otteeseen käsitelleet ehdotusta. Ja nyt on tärkeää sitten viedä asia eteenpäin. Ja on oikea aika nyt sitten ottaa vastaan tämä komission ehdotus myönteisesti. E-callin käyttöönotto ei ole saanut aikaiseksi toivottua lopputulosta ja nyt komissio on e- esittänyt uuden ehdotuksen, jonka mukaan e-call-järjestelmä tulisi käyttöön pakollisena uusiin autoihin. Vuonna 2012 parlamentti esitti jo e-callista päätöslauselman, jonka mukaan siitä tulisi pakollinen autoihin. Yhtäältä kysymys on ehdotuksesta asetukseksi, joka tekee tyyppihyväksynnässä tämän pakolliseksi, mutta lisäksi tämä liitetään myös hallituskeskuksiin ja me voimme käsittää nämä kaksi asiaa yhdessä. Eli ekojärjestelmän käyttöönotto ajoneuvoissa ja EU-laajuisen järjestelmän käyttöönoton. Kuten totesin, tämä ehdotus on mielestäni erityisen hyvä. Se voi se ei voi ehkäistä sinänsä onnettomuuksia, mutta se voi saada aikaiseksi todella tehokkaan toiminnan onnettomuuden jälkeen ja vähentää näin uhrien määrää. Haluan ottaa esille erityisiä kohtia, jotka mielestäni ovat tärkeitä ja jotka haluaisin välittää myös komissiolle. Ensinnäkin meillä on soveltamisalasta ollut keskustelua. Tähän mennessä on keskusteltu, että tämä koskisi pelkästään uusia ajoneuvoja ja kevytajoneuvoja. Ja on ihan hyvä, että tätä ei nyt laajenneta koskemaan vielä vanhempia autoja. Se pitäisi saada käyttöön automaattisesti. Tämä manuaalinen käyttö jää mahdolliseksi ehdotuksessa. Ja käytännössä tämä ei tulisi mikään olla, olla mikään ongelma, mutta haluaisin kuulla sen teknisestä toteutuspuolesta lisää. Yksityisyys on tärkeä kysymys. E-call-järjestelmä on tällainen nukkuva järjestelmä, eli jäljitettävyys ei ole mahdollista. Ja tämä tässä tekstissä on ihan hyvä, mutta tietysti kollegoiden arvioitavana sitten on, onko se riittävästi äh, vahvistettu tekstä vai täytyykö sitä lisää vahvistaa. Tämä tukee järjestelmää 112, siis 112 hälytysjärjestelmää, ja sitten pitäisi toimia siis myös silloin, kun on teknisiä ongelmia. 40 euroa per installointi on kustannukset tällä hetkellä, mutta autonvalmistajat sanovat, että kustannukset ovat huomattavasti suuremmat. Tässä suhteessa meidän täytyy kuitenkin olla nyt sitten varovaisia, että voimme käyttää oikeita arviointia luvuiksi yksityiset ja julkiset kaupalliset palvelut. Meidän on tärkeää katsoa sitä, millä tavalla järjestelmä toimii ja miten se otetaan mukaan tähän yleisen hälytysnumeron 112, joita huomioon ne autovalmistajat, jotka ovat jo investoineet jonkinlaisiin järjestelmiin, että heitä ei rangaista, mutta on tärkeää, että järjestelmä yhdistetään 112 yleisen hälytysnumeroon. Tämä 2015 aikarajana on mielestäni aivan toteutettavissa oleva. Ja mm, pilottivaihe on myöskin osoittanut, että jotkut jäsenvaltiot ovat jo täysin valmiita uuden lainsäädännön soveltamiseen, mutta toisaalta meillä on sitten sellaisia jäsenvaltioita, joilla on vielä paljon työtä tehtävänä, mutta niitä tulisi painostaa tekemään tämä työ mahdollisimman nopeasti. On tärkeää, että tämä asia käsitellään nopeasti parlamentissa, koska me haluamme vielä saada aikaa sitten siihen, että voidaan käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa. Ja tässä ajoituksessa on tärkeää, että 14.10. käsitellään tämä asia. 13.11. on tarkistustantamisten määräaika ja valiokunnassa äänestys on 17.12. Eli tämä on se ajoitus, joka on meille hyvin tiukka, mutta myös kunnianhimoinen. Ja Mielelläni kuulen tässä varjoisittelun näkemyksiä komission ja jään odottelemaan yhteistyötä tämän asian puitteissa myös IMKossa. Toivottavasti tämä asia voidaan hyvin selkeästi, nopeasti viedä eteenpäin. Kiitos. Mr. Koch. Kiitos oikein paljon, edustaja Koch. Kiitoksia ja ensinnäkin äh, kiitokset Debakkerille hyvästä mm, luonnoksesta tässä turha varmaan puhua tämän järjestelmän hyödystä, koska me olemme kymmenen vuotta parlamentissa tästä asiasta puhuneet ja vuosien ajan jäsenvaltiot ovat jo yhteisymmärrysmuistiolla sitoutuneet siihen, että varustavat nämä keskukset tällä tavalla. Ja nyt vain tarvitaan tätä täytäntöönpanoa. Ja se on tietysti tärkeää kaikille, kaikille meille, jotka ajamme ajoneuvoa. neuvoa eikä pelkästään sellaiset, jotka istuvat jossain premium-autossa. Ja nyt tosiaan me olemme tätä jo pyytäneet, minä ja Rova Senalova jo vuosi sitten laasineet tästä mietinnön, ja nyt uskon, että me pitäisi tosiaan mahdollisimman nopeasti saada tämä työskentely päätökseen. Tärkeää olisi, että tämä kaikki tapahtuisi tällaisen minimitietojen sirron avulla tähän numeron 112. Ja tämä pitäisi olla siis tosiaan julkinen ilmainen hätäpuhelu. Ja se pitäisi olla myös avoin järjestelmä. Et ihan niin kuin jo sanottiin, että yksityiset tarjoajat ja sitten myöskin kolmannet osapuolet myöskin sitten voisivat tarjota vielä lisää. Mutta tämä pitäytyy siis sitten sopia yhdessä ajoneuvon omisten kanssa, jonka pitää pystyä sitten päättämään, että haluaako lähettää vain puhelun 112 vai uuteen järjestelmään. Ja sitten nämä kolmannet osapuolet, jos ei halua niiden palvelua, niin sitten pitäisi automaattisesti soittaa 112. Niin, että se olisi tosiaan tällainen perusvarustetaso autossa. Ja uskoisin, että tämä varmasti onnistuu vuoteen 2015 lokakuun mennessä, vaikka se tulee ehkä olemaan vaikea, mutta mitä nopeammin täällä jäsenvaltiossa toimimme täällä parlamentissa, niin jäsenvaltiot pystyvät sitten myöskin ryhtymään tätä panemaan täytäntöön. Kiitos edustaja Senelova varjoesittelijä ensin ja sitten toinen varjoesittelijä. Sen aloiva ensin. Kiitos paljon puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Periaatteessa puhun IMKON nimissä siis, koska olen lausunnon valmistelija IMKON valiokunnassa tämän EKOL-järjestelmän osalta. Minulla ei ole paljon lisättävää aikaisempiin puheenvuoroihin. Ainoa asia, jonka voin sanoa, on se, että mietintö, jota työstimme edustaja Kohin kanssa yhdessä ja joka sai enemmistön täysistuntoäänestyksessä, on antanut komissiolle melko selkeän mandaatin sen osalta, miltä tämän järjestelmän pitäisi näyttää. Se vastaa nyt pitkälti Euroopan parlamentin toiveita, joten ainoa asia, mikä tässä on nyt tehtävänä, on se, että selvitetään joitain teknisiä kysymyksiä, mutta mitään suurempia kiistakysymyksiä tässä ei nyt ole. Totta kai meidän pitäisi myös pitää kiinni määräajasta uusien ajoneuvojen osalta vuodesta 2015 alkaen kuten tässä ehdotuksessa esitetään. Jotkut avoimista kysymyksistä on nyt jo otettu esiin, niin varmasti saadaan selvitettyä keskusteluiden aikana. Mielelläni teen yhteistyötä edustaja De ja muiden kanssa. Toivon, että yhteistyö sujuu hyvin, jotta voidaan huolehtia siitä, että EK-järjestelmä – pyydettyä kaikkia EUn kansalaisia, että tämä työ etenee hyvin ja saamme sen päätöksen meidän kautemme aikana vielä, jotta voimme kaikki sitä hyötyä. Kiitos. Kiitos edustaja Karraui. Thank you, Chairman. It was confusing indeed. Kiitoksia. Niin, oli tosiaan hämmentävää. Sitä on jo matkalla lentokentältä tänne, mutta ehkä hän on jäänyt pilottien kynsiin. No, No tämä on ollut tosiaan pitkä prosessi vuodesta 2005, kun me aloitimme tämän IK-asian kanssa. Ja nyt tästä on tullut sitten tosiaan prioriteetti toiminnita voidaan liikenteen turvallisuutta parantaa ja myös näiden järjestelmien käyttöä Euroopan unionissa. Ja tässä on myös nyt sitten uudet tavoitteet, eli pitäisi vähentää vammautumisia ja kuolemia liikenteessä, eli tietysti tuemme tätä kovasti. Sitan ja ryhmän puolesta, niin sanoisin, että meidän kantamme on samaa kuin keskustelussa valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä. Eli tämän, tällaisen automaattisen soiton pitäisi olla Euroopan laajuinen, Euroopan laajuinen hätäpuhelupalvelu numeron 112, ja siinä pitäisi olla yhteensopivat standardit, ja se, tosiaan ensimmäinen 10.2015 tämän järjestelmän pitäisi olla kaikissa uusissa autoissa. Ja, ja se, valtioiden pitäisi käyttää sitten ö, näitä hätäkeskuksia, hätäkeskusten palveluja viimeistään saman päivän mennessä. Meidän pitää tosiaan nyt sitten huolehtia siitä, että tämä IK-järjestelmä olisi tosiaan yhteensopiva kaikissa jäsenvaltioissa – niin kuin myöskin tässä direktiivissä. Ja tämä koskee myös kuluttajien suojelua, eli kaikkien kansalaisten pitää päästä tähän e-call-järjestelmään kaikkialla Euroopassa, eli maantieteellisesti koko EU pitää kattaa. Ja sitten kaikkien auton valmistajien pitää ymmärtää, ja tästäkin pitää antaa säännökset, että kaikissa ajoneuvoissa pitäisi olla tosiaan tämä tekninen valmis ensinnäkin tunnistaa tämä e-call-järjestelmä. Sitten pitäisi olla laitteet olemassa niin, että voidaan käyttää sitä. Ja sen pitäisi sisältyä auton perushintaan. Eli se ei saa olla mikään lisävaruste. Ja näin sitten e-call-puhelut olisivat halpoja kaikkien Euroopan kansalaisten käytössä. Kiitos. Kiitos. Komissio. Thank you, Mr. Chair. Thank you, uh, to also the members of this. Kiitoksia. Kiitoksia myös tämän valiokunnan jäsenille. Edustaja Senalova tämä totesikin. Eiköhän tässä tapauksessa työskennellä enemmän tai vähemmän Euroopan parlamentin mandaatin pohjalta, eikö siinä todellakaan paljon liikkumavaraa ole. Päätöslauselmanne, mietintönne olivat aivan selkeitä niiden periaatteiden suhteen, mitä tulisi seurata julkiset palvelut, joka ovat saatavilla kaikille yksinkertainen järjestelmä, vakaa sellainen, joka ei kuitenkaan puutu käyttäjän yksityisyyteen. Ja tietysti tämä ehdotus heijastelee kaikkia näitä näkökulmia. Uskoakseni niin kuin kaikissa ehdotuksissakin on aina parantamisen varaa. Tietysti saatetaan keskustella yksityiskohtaisemmin siitä tiedosta, että lähetetään automaattisesti hätätapauksessa. Ja sitten se järjestelmä, joka tulee lokakuusta 2015 jokaisen uuteen auton sisään ja sitten tuo lisäarvoa tuottava kolmansien osapuolen palveluntarjoantaja, jota autovalmistajat tarjoavat Ehkä kaikkein tärkein innovointi tässä ehdotuksessa on, että me ja me etsimme nimenomaan avoimuutta, emme tällaista rajoittavuutta. Ja lisäksi tämä julkinen turvallisuus, vastausjärjestelmät ja se, millä tavalla viranomaiset voivat sitten suodattaa niitä puheluita, jotka tulevat automaattisesti tai niitä, jotka tulevat tuon manuaalitoiminnon puitteissa. Älkäämme kuitenkaan käsitelkö liian kauan sellaisia asioita, jotka saattavat perustavanlaatuisesti muuttaa tätä ehdotusta, kuten esimerkiksi ehdotus siitä, että olemassa oleviin autoihin laitetaan tämä järjestelmä. Siinä uskoakseni syntyy ongelmallinen tilanne. Ja tällaisessa tilanteessa hinta olisi aivan erilainen – Ehkäpä voimme katsoa tapoja, jolla tämä jälkikäteisasennus tapahtuisi, koska uskomme, että se on, uskomme, että se on erittäin hyvä tieturvallisuuden lisääjä, mutta pitäytetään nyt kuitenkin tässä omassa toimialueessa me puhutaan julkista palvelusta, jota tarjotaan jokaisessa uudessa autossa. Kollega Nelli on täällä paikalla yrityspääosastolta. Hän äh, vastaa nimenomaan tyyppihyväksyntäkysymyksistä. Ehkäpä hänelle voisi antaa muutaman sanan. No, is in charge. Niin, yritystoiminnan pääosasto on tosiaan vastuussa tästä kohdasta kahdeksan teidän esityslistallanne, eli tyyppihyväksynnöistä, ja voin vahvistaa, että että tämä tosiaan koskee vain uusia ajoneuvoja 1.10.2015 lähtien, koska muuten teknisesti tämä olisi hyvin hankalaa ja kallista ruveta jälkikäteen asentamaan näitä ajoneuvoihin. Eli tämä on pakollista, mutta tietenkin jos joku haluaa niin markkinoilla varmasti tulee olemaan sitten sellaisia laitteita, että jos ihmiset haluavat, niin he voivat sitten asennuttaa jälkikäteen nämä laitteet, ja ne tulevat olemaan täysin so- yhteensopivia tämän e-call-järjestelmän ja hätäkeskusten numeron kanssa. Ja voin vahvistaa, että tämän järjestelmän käynnistyminen on täysin automaattista, eli se käynnistyy siinä vaiheessa, kun airbag äh, aukeaa. Eli jos airbag aukeaa, niin silloin tämä järjestelmä käynnistyy ja automaattisesti soittaa sitten hätäkeskuksen. Ja tämän lisäksi niin tulee olemaan pakollinen vaihtoehto myös manuaaliseen aktivointiin. Ehkä tuleekinlainen punainen pallukka tuohon autoon, jota voi painaa sitten käsinkin. Ja sitten äh, tosiaan on myös pakollista olla tällainen manuaalinen automaattisen käynnistämisen lisäksi. Ja voin vahvistaa, että tässä ei mitenkään sanota, että että on mahdollista myös jäljittää tämä palvelu, vaikka se ei olisi aktivoitukaan. Ja sitten tämä puhelun aktivointi on pakollista ja tämän lisäksi voi myös sitten käyttää näitä kolmansien osapuolten palveluita. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Debakker, onko teillä lisättävä? Kiitos paljon puheenjohtaja. Taidamme kaikki olla pitkälti samaa mieltä, mihin suuntaan yhdessä kuljemme. Me voimme sitten vielä pohtia sitä, minkälaiseksi muotoillaan se punainen nappi, jolla manuaalisesti voidaan tämä viesti lähettää. Mutta kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Ainoa kysymykseni sihteeristölle. Mitä tehdään kolmenvuotiaalle, joka päättää painaa tuota punaista nappia? Okay, right. Yeah, the deadline. Määräaika ei vaan mietintöluonnos esitellään 5. marraskuuta määräaikatarkistusten jättämiselle 13. päivä marraskuuta äänestysvaliokunnassa 17. päivä joulukuuta ja äänestämme luultavasti täysistunnossa helmikuussa. Näin pääsemme esityslistan loppuun tämän päivän melko erilaisen kokouksen loppuun. Meeting is Brussels, Monday, the 14th of Seuraava kokous 14. lokakuuta kolmelta täällä Brysselissä. Näin kokous päättyy, mutta pyydän koordinaattoreita jäämään tänne koordinaattoreiden kokousta varten.